So, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dann möchte ich heute die... Hyvät kollegat, nyt haluaisin avata kokouksen maailman vesipäivänä, joka meillä tänään on. Ja aletaan käsitellä esilistaa, mutta Tanskan kollegoille ilmoitan, että Tanska on tänään vain passiivisena kielenä Eli se tarkoittaa, että Tanskan kollegat voivat puhua Tanskaa, mutta ei tulkata Tanskaksi mitään. Pahoittelen. Anna Rosbach. Anna Rosbach. Hänelle sopii näinkin. No, sitten esityslista kohta 18 ja 19. Ja tästä haluaisin ihan ensimmäisenä antaa puheenvuoron esittelijälle Linda McEvanille. Linda, ole hyvä. Um, thank you, thank you, Chair. Well, we haven't got a... Kiitoksia, puheenjohtaja. No täällä on todellakaan laaja valiokunta tänään tarjolla, mutta asioista keskustelemme on erittäin tärkeää. Kollegat varmaankin miettivät, että miksi puhumme täällä lääketurvatoiminnasta, kun sovimme neuvoston kanssa uudesta laista 18 kuukautta sitten. Täällä on paljon nyt hälinää niin. Sovimme yhdestä, uudesta laista, ja tämä laki kyllä parantaa lääkkeiden turvaa verrattuna entiseen huomattavasti. Mutta sen jälkeen, kun me julkaisimme tämän uuden lain, niin kollegat varmaankin muistavat, että täällä on suuri skandaali äh, Ranskassa. Olette kuulleet tästä mediatorista että miksi tämä on tärkeä lainsäädäntömme kannalta. Meditori-tapauksen jälkeen komissio teki stressitestin uudesta lääketurvalainsäädännöstä. Ja muistatte varmaankin, että komissio kävi täällä pari kuukautta sitten, esitteli sen stressitestin tulokset meille. Ja nyt haluan todeta, että Vaikkakin meidän uusi lainsäädäntömme parantaa lääketurvatoimintaa, että on täällä vielä alueita, joita pitää vielä parantaa komission mukaan. Ja olen samaa mieltä komission kanssa asiasta. Täällä on pieniä, pieniä alueita vielä, joissa pitää tehdä lisää muutoksia, että voidaan mahdolliset porsareet tukkia. Mitä opimmekin tästä näin, että ikävä kyllä tämä yritys, joka oli kyseessä, käytti jokaisella lain tarjoaman mahdollisuuden välttääkseen tutkintaa. Tämän me kuulimme heiltä. Olemme keskustelleet tästä ja järjestöjen kanssa pidetään samat parjoisteet kuin viimeksikin. Ajatuksemme on siitä, että voitaisiin tehdä nopea ensimmäisen käsittelyn hyväksyntä tai sopimus. Ja jos tämä on mahdollista, tietenkin tämä riippuu neuvostosta, voisimme sopia muutoksista ennen kuin lääketurvalaki tulee voimaan tämän vuoden eh, heinäkuussa. Eli uusi laki ottaisi mukaan nämä uudet pienet muutokset sitten. Haluaisin tehdä tämän, mutta täytyy tietenkin sen toivoa, että laki on tällä kertaa sitten kunnollinen, eikä mitään porsareikiä jää. Mitä Mediator-tapauksesta tapahtui? Mediator oli yritys, raskaan yritys, jolla oli lisenssi useassa maassa – Ranskassa, Portugalissa, Luxemburgissa, Italiassa ja Espanjassa. Ja se tarvitsi hoitoa diabeteksen. Ja yksi näistä ainesosista vuonna 1908 aiheutti mahdollisia sydänläpäoireita. Kuitenkin tätä lääkettä usein myönnettiin erityisesti Ranskassa, ei pelkästään diabetekseen, vaan myöskin ihmisille, joilla halusivat äh, vähän vähentää painoa. Ja kun tämä lääke sitten vedettiin pois markkinoilta 2009 vihdoinkin hänen jälkeen, kun tätä oli tutkittu, noin 5 miljoonaa ihmistä on saanut tämän lääkkeen käyttöönsä. Tämä on yksi parhaiten myyviä lääkkeitä maailmassa, 50 parhaan lääkkeen joukossa. Kuitenkin tuli todisteita siitä, 90-luvun lopulta lähtien, että tämä aiheuttaa syöläppäoireita. Ja eri raporttien mukaan on 500-2000 ihmistä kuoli mediatorilääkkeen seurauksia. Jos katsotaan tätä tapausta Euroopassa ja sen historiaa, niin näyttää siltä, että monet ihmiset lääkevalvonnan ja lääkealan yhteydessä Epelle tässä olisi ongelmia, koska vastaavallisen tuotteen kanssa oli ongelmia jo monta monta vuotta sitten. Mutta Euroopassa tämä kaikki ei toiminut. Miksi? Jos mennään vaikka 2000-luvun alkuun, meillä ei ollut kovinkaan kehittynyt lääkevalvontajärjestelmä silloin. Ja Euroopan lääkevirastolta puuttui välineitä tarttua toimiin lääkkeitä vastaan. Mediatorin tapauksessa käytiin keskustelua Italiassa ja Espanjassa tähän lääkkeeseen liittyen. Tämä Servia, joka valmisti lääkettä, loppujen lopuksi sitten päätti, että he enää haluaa hakea sillä markkinatulupaa Italiassa ja Espanjassa 2003 lähtien eteenpäin. Ehkä silloin päättiin sen myyntiseosta kolme. Ja muut valtiot, joita ilmoitettiin siitä, että tämä lääke on verrattu pois markkinoilta Italiassa ja Espanjassa, mutta mitään tutkimuksia ei ollut tämän lääkkeen turvallisuuden suhteen. Ja siinä vaiheessa, kun lääke oli, lääke oli voimassa, jos lääke vedetään vapaaehtoisesti markkinoilta, niin sitten ei tapahdu mitään. Koska lääke totesi, että tämä oli vain pelkästään kaupallista syistä, vaikka oli epävirallisia keskusteluja silloin mennyt kaikissa lääkevalvontatyöryhmissä tämän lääkkeen turvallisuudesta. Vasta 2009 vuonna Ranskan valvontaviranomaiset katsoivat asiaa tarkemmin ja tarttiin toimia Ranskassa, ja tällöin lääke vedettiin pois. Ja nyt tällä hetkellä Ranskassa tehdään tutkimuksia tähän asiaan liittyen, että Ranskan kansallisen viranomaisen johtaja on lähtenyt paikaltaan, koska hän, hän tosiaan siitä, että hän ei tarpeeksi nopeasti toimia. Jos katsotaan, mitä tapahtui, ja koska oli epäilyksiä, ja tämä on tärkeää meidän uudest, uudenlaisen suhteen. Jo 90-luvun alusta ja viime vuoden, vuosikymmenen alusta lähtien oli epäilyksiä asian suhteen, ja kun viranomaiset pysyvät tekemään tutkimuksesta Menitor-lääkkeestä. Ja pysyvät tämän markkinoiden tuonnin jälkeen lisä turvallisuustutkimuksia. Niitä pyydettiin mediatorin yhteydessä. 2001 tarkastanut vielä tämän päivämäärän. 2001 vuonna pyydettiin lisätutkimuksia. Se on tarkoitus olla vuoden kestävä tutkimus 2001 Ranskan viranomainen pyysi tutkimusta meditoon lääkkeestä. Mutta Ranskan senaatti totesi, että vuonna 2006 vasta voidaan aloittaa tämä tarkastelu. Ja 2009 vasta sitten tutkimus vietiin loppuun ja tulokset esitettiin ja lääke vedettiin pois markkinoilta. Eli kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun tämä alkoi. Tämä on tärkeää uuden kannalta, kun komissio teki ensimmäisen ehdotuksensa lääketurvatoiminnasta. He erottivat, että jos lääke on joku ehtojen alainen, kun se tuodaan markkinoille, tai siinä tehdään joku tutkimus sen myynnin aikana, niin se, se viedään tähän tarkkaan listalle ja merkitään sellainen musta kolmikulmio sinne lääkkeen perään. Eikä se on hyväksytty, mutta tässä on vielä asioita, pitää, pitää, vielä, pitää vielä katsoa. Parlamentti tuki komissiota ensimmäisessä käsittelyssä, mutta neuvotteluissa neuvostelun kanssa sitten asia käsiteltiin uudestaan, ja komissiortuksessa pyrittiin tekemään yhteys tällaisten tarkkailutuotteiden välillä, ja myöskin eh, hyväksynnän jälkeiseen eh, turvallisuustutkimukseen. Jos teillä on tällainen musta kolmikulma, eh, ihmiset että se on uusi tuote sitä vielä tarkkaillaan, niin silloin tohtorit ja lääkealan ammattilaiset miettivät, että pitää ehkä miettiä tuotteen käyttöä, että se ja sen mahdollisia haittavaikutuksia, jos he määräävät sitä. Jos tällainen merkki on siellä, niin on se on myöskin tärkeä viesti teidän yritykselle tehdä näitä tutkimuksia. Ei ole hyväksyttävä, että kahdeksan vuotta kestää tällainen tutkimus, ja tämän ajan vaarannettiin ihmisten terveys. Ja tämän pitäisi tehdä selväksi. Tässä yksi asia, joka komissio ottaa esille uudessa lainsäädännössä. Haluan palata tähän alkuperäiseen ehdotukseen, eli tosi yhteys tästä tarkkailujen lääkkeiden ja jatkuvien turvallisuustutkimusten välillä. Mitä serverin kanssa tapahtui? Että he eivät enää hakineet tätä uutta lupaa Espanjassa ja Italiassa. Kun he eivät tehneet mitään, niin mitään ei tapahtunut sitten. Tässä ei ole mitään menettelytapaa, joka vaatisi sitten maat jotain muuta. Ja nyt komissio ehdottaa, että tällainen automaattinen menettely tulee käytäntöön. Jos turvallisuus turvallisuussyistä lääkevertapausmerkkinoita sitten on kiireellinen menettely EMEAn puitteissa toimisi. Ja on tärkeää, että tämän lääketurvavaliokunnan roolia kehitetään EMEAssa se aikaisemmin oli keskustelukerho, siellä ei ollut niin paljon toimivaltuuksia tehdä mitään, joten uudessa menettelyssä, jos yritys vetää turvallisuussyistä lääkkeen pois markkinoilta, silloin komissio voi ehdottaa, että tämä keskustellaan tällä asiantuntijatasolla. Eli asiat, jotka keskustellaan täällä taustalla, niin he pitäisi sitten myöskin välittää eteenpäin sitten päätöksentekijöille pöydälle. Ettei käy niin, että asioista vähän niin tavallaan tiedetään, mutta mitä ne tapahtuu tämä, mitä tapahtuu mediatorin suhteen, josta ei saa toistua. Ja mitä Servien-tapauksen suhteen tapahtui, ja mitä yritys totesi julkisesti, että se ei hakenut markkinointilupaa Italiassa ja Espanjassa enää kaupallista syistä, niin he totesivat. Ja tästä nyt on epäilyksiä tämän jälkeen. Ja Ranskassa epäiltiin, että he eivät halunneet vain joutua tarkastelun kohteeksi Italiassa ja Espanjassa. Tämän takia tämä uusi laki vaatii sitten yritysten selvittävän sääntelijöille, että miksi he eivät hakeneet uudelleen markkinointilupaa. Et, ja meillä todetaan myöskin, että ei tämä ollut mistään turvallisuussyistä johtune, johtuva, että eivät hakeneet markkinointilupaa jossain maassa. Komissio tulee tekemään näitä ehdotuksia, ja minusta kaikki, mitä komissio tähän mennessä on ehdottanut, on järkevää. Emme halua mitään lisää porsaanreikiä enää, että pitää katsoa sanamuotia tarkkaan. Ja asiasta on ollut keskustelut jo neuvostossa. Neuvosto, kuten minä nyt olen ymmärtänyt, on ollut vähän vastahankainen tämän mustan kolmikolmio-asian suhteen. Ja tästä tullaan vielä keskustelemaan neuvoston kanssa kun päästään sitten siihen keskusteluvaiheeseen, koska tämä on hyvin vakava aihe. Ja pitää jotenkin neuvosto vastaa siihen, että kuinka voimme taata se, että hyväksynnän jälkeinen turvallisuus taataan. Ja me pitää löytää joku tällainen keppiä porkkana järjestelmä tämän takamiseksi. Mitä voidaan taata, että tutkimus tehdään sitten? Joten tulemme keskustelemaan neuvoston kanssa, että ensin pitää sopia täällä, mitä me haluamme. Toivottavasti me teemme yhteistyötä. Olisi hyvä, jos parlamentin kollegat ovat toimia yhdessä. Tämä on tärkeä kansanterveysasia, että voisimme yhdessä miettiä, tarkistukset tarvitaan tähän lakiin. Ehdotamme niitä er-, yhdessä ja teemme sitten nopeasti nämä ja aloitamme tämän jälkeen sitten keskustelun neuvoston kanssa ja voimme sitten toimia heinäkuussa, kun tämä laki tulee voimaan. odotan mielenkiinnolla teidän kommentteja, mutta mitä minä olen oppinut tästä? Jos haluamme todellista lääketurvatoimintaa Euroopassa, emme voi luottaa siihen, että yksi maa valvoo Euroopan nimissä lääketurvallisuutta, vaan tarvitaan laajempaa yhteistyötä hallitusten kesken ja tarvitaan myöskin vahvempaa lääkevirastoa. McEvan. Kiitos Linda McEvan ja Haluaisin toivottaa tervetulleeksi viiraita tänään. He istuvat siellä 37 koululaista lukiosta Elisabeth Norinin kutsusta. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan, istuvat siellä ikkunoiden luona. Toivon, että voitte seurata mielenkiintoisia keskusteluja. Sitten varjoesittelijät Pilar Ayuso haluaisi ensimmäisen puheenvuoron. Señor presidente, en primer lugar yo quiero... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi halusin sanoa, että minulle on ilo työskennellä jälleen Rova McCavanin kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotka ovat työskennelleet äh, lääkevalvontadirektiivin kanssa aikaisemmin. Ja haluan onnitella häntä hänen johdantopuheenvuorostaan. Hän on selittänyt kaiken. Tämä on tällainen vähimmäismuutos tähän lainsäädäntöön. Tämä ei ole vielä astunut voimaan. Se on astumassa voimaan ja olen täysin hänen kanssaan samaa mieltä, että meidän täytyy nopeuttaa menettelyä, niin että kun tämä astuu heinäkuussa voimaan, että lainsäädännössä on jo vaadittavat muutokset. Nämä muutokset ovat ihan selvästi tarpeellisia. Erityisesti Mediator-tapaus on osoittanut, että puutteita on. On ihan luonnollista korjata ne. Olen samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa. Varmaan nopeasti pääsemme tästä sopuun ongelmitta. Koska nämä ovat pieniä muutoksia ja lainsäädännön täytyy astua pian voimaan. Mutta kysyisin komissiolta kahdesta asiasta. Ensinnäkin ensin artikla 2, 123, 123, jossa tarvitaan, että luvan myöntäjän täytyy ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille, jos äh, pyydetään luvan uudistamista tai tuote vedetään pois tai muuta. Kysyn komissiolta, onko tämä välttämätöntä? Täytyykö kaikille antaa tieto tästä? Vai tarvitseeko tämä tieto antaa ainoastaan niille jäsenvaltioille, joissa äh, lääke on saanut luvan? Koska, koska tätähän riskinarvioinnin kannalta ja lääkevalvonnan kannalta asia käydään läpi ja kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Tämä hallinnollinen taakka on vähän liikaa. Se on tarpeetonta. Se on tarpeetonta, jos lääke ei ole jossain jäsenvaltiossa saanut lupaa ylipäätään. Sitten on artikla 107 kohta E, jossa pyydetään, joka liittyy näihin vasta-aiheisiin ja uusiin annosteluohjeisiin. Ja että tässä pitää olla lääketieteellinen arvio. Ja viraston täytyy tehdä arvio 60 päivässä. Miksi tämä on tällainen hätämenettely? eikä vapaaehtoinen. En tiedä, onko tämä hyvä tai huono, haluaisin vain tietää miksi. Muuten olen täysin samaa mieltä Ertoksen ja Rova McAvenin kertomuksen kanssa. Kiitoksia kollega Juuso, Liise ja sitten Sanoni. Herra Liise, olkaa hyvä. Kiitos. Kovasti haluan tukea kaikkea, mitä Linda McAven ja Pilara Juuso sanoivat enkä haluakaan mitään tarkistuksia tähän komission ehdotukseen esittää. Täytyy tehdä nopeasti tämä työ. Kaksi pyyntöä olisi esittelijälle ja komissiolle. Lääketurvatoiminnan laatu. Sillä hän ei ole tekemistä pelkästään tämän lainsäädäntöehdotuksen kanssa ja sitä pitäisi rasittaa lisäideoilla, mutta kaksi asiaa joista keskustellaan muissa lainsäädäntöasioissa ja jotka liittyvät lääkkeiden turvallisuuden, myös lääketurvatoiminnan ja voivat parantaa niitä. Ensinnäkin alkuperäisessä komission ehdotuksessa lääketurvatoiminnasta oli mukana fakten oli ottaa mukaan tällainen lääkkeiden faktaluettelo, No, neuvostossa pyydettiin tällaista faktaluettelua poistamaan ja sitten oli intensiiviset keskustelut. Ensimmäisessä mietin, ensimmäinen mies Nortalinen McGrevandin osalta se oli mukana ja sitten se Fjellnerin mietin osalta taas tuotiin mukaan. Siinä oli siis yhteenveto tärkeimmistä vaikutuksista ja sivuvaikutuksista, kun potilaat eivät lue aina koko tuoteselostetta. se, että Linda Mäkevän tietysti olisi ongelmallista ottaa se tähän taas mukaan, mutta älkää käyttäytykö niin kuin, että parlamentti olisi ollut joskus sitä vastaan. Emme ole koskaan sitä vastaan äänestäneet ja eh, Fjellnerin ja Linda Mäkevänin mietinnössä, ensimmäisessä mietinnössä olemme äänestäneet sen puolessa, eli komission kanssa tätä maa täytyy viedä edelleen eteenpäin ja sopivassa muodossa sen täytyy miettiä, miten se saadaan edelleen ehdotettua, koska se auttaa, kun kun potilaalla olisi tietty käsitys, eikä sitten tuoteselostessa täytyy lukea tuhatta riviä tekstiä. Toinen kohta, jota täytyy käsitellä myös muissa lainsäädäntöaloitteissa, on kliinisten kokeiden rekisteröinti. Tärkeä esimerkki lääketurvatoiminnassa oli keskustelu viokslääkkeestä. Se otettiin markkinoilta pois hyvin myöhään kun oli sydämen toimintaan vakavia sivu, sivuvaikutuksia. Ihan vakavasti otettaneelta lääketieteen harjoittelijoilla on, on tietoja siitä, että, ei, ei tarvit, että tästä oli tietoja aiemmin, eli tarvitaan parempaa lääketurvatoimintaa. Ja se olisi myös avuksi, kun kaikki kliiniset kokeet pitäisi rekisteröidä. Koska jos on mahdollista, että tietyt tulokset, niitä ei vain julkisteta, koska ne ovat negatiivisia, niin tällaisia tulee aina esille ja sitten eihän silloin voi lääketurvatoiminta hyvin toimia. Ja sen vuoksi pyydän komissiota ottamaan tällaisen vaatimuksen esille, kun kliinisistä kokeista puhutaan. Ja myöskin kun kliinisiä kokeita tehdään kolmansissa maissa, niin sitä täytyy tietää. Ja jos tulokset ovat negatiiviset, niin niiden saa sitten salata. Kaksi kohtaa, jotka pyydän ottamaan huomioon, mutta Linda McEvanin mietintö en tällä halua rasittaa, haluan vain komissiota pyytää ottamaan kantaa, että kun otetaan nämä kaksi muuta lainsäädäntömenettelyä huomioon, niin voi käydä niihin palata siellä. Kiitos Liisa sitten sanon ja sitten François Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nuolen Paranovan ALDE-edustaja on tilalla täällä, hän ei päästy paikalle tänne. ALDE tukee tämän lainsäädännön uudistamista ja päivittämistä ja tuemme täysin esittelijän tämän kantaa. Tällainen Mediator stress-testin puitteissa on nähty tiettyjä aukkoja tässä lainsäädännössä, joita pitää ottaa huomioon, jotta voidaan sitten taata se, että lääketurvatoiminta toimii. Näiden aukkojen täyttämisessä on tärkeää ottaa huomioon kansanterveys ja myöskin tärkeää taata se, että tämä ehdotus hyväksytään nopeasti päivitettynä, jotta se voidaan sitten ottaa vuonna 2010 lainsäädäntöehdotukseen mukaan, että voidaan sitten 2012 asettaa täytäntöön. Meritor-tapauksessa monia kanteita on menossa tällä hetkellä serviyritystä vastaan Ranskassa. Ja tämä on käsittelyjäkin kesken. Joten meidän pitäisi keskittyä niihin asioihin, että voimme tällä hetkellä katsoa eurooppaisella tasolla ja katsoa niitä määräyksiä, joita komissio tällä hetkellä ehdottaa ja joita voimme vielä täydentää. Komission mukaan tai valiokunnan mukaan ALDE myöskin tukee päivitettyjä määräyksiä, jotta voidaan artikla 7 mukaisesti täydentää direktiivistä. Ja että myöskin 23 artiklan kohdan 2 mukaisesti voidaan asettaa vaatimuksia. Komission ehdotuksen mukaisesti voidaan sanoa, että jos joku yritys ottaa tai päättää olla uudistamasta markkinointilupaa, niin pitää tehdä automaattinen menettely tämän jälkeen asian tutkimiseksi. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro on François Crostetilla ja sitten Christel Schaldemose. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä Mediator-juttu, joka Ranskassa räjähti käsiin. Oikeudenkäynti on käynnissä meitä ei ole, vaan merkittävä oikeusjuttu. On selvää, että mediator jouton jälkeen tehdyt komission tekemät stressitestit ovat osoittaneet aukkoja kolme tärkeää eurooppalaisen koordinaation puute. Se on totta, kun jossain maassa tuota pois tai sitä ei se markkinointilupa poitetaan, mutta tässä nopeutuessa prosessissa ei ollut mitään turvallisuustarkistusta, minkä takia tämä hälytyksen automatisointi Euroopan tasolla on tärkeää. Tässä on pieni nuanssi siis EPP-kollegaan niin kommentteihin. On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot toimivat johdonmukaisesti. Vaikka nyt vähän hallinnollisesti ras, vähän raskaampaa onkin, tärkeää on, että tieto kulkee kaikkialle EU-ssa. Toinen on se, että markkinointiluvan haltijalta ei vaadittu perusteluja sille, miksi tuote vedetään markkinoilta. Mä kävin kiinnitin huomiota siihen. Ja se täytyy oikeuttaa tässä uudessa ehdotuksessa. Tämä on seurattavuuden kannalta välttämätöntä. Kolmas aukko on sitten tämä arvioinnin puuttuminen markkinoille laskemisen jälkeen. Ja nyt tässä on kohta, joka liittyy seurantaan luvan myöntämisen jälkeen. Ja täytyy vähän selkeyttää tätä lisävalvontalistaa. Täytyy katsoa, laitaisimme kaikki konsensuksen tästä ja nopeasti täytyy edetä. Aikataulu on tiukka. Meidän täytyy pitää huolta transparenssista ja suuremmasta tehokkuudesta tästä lääketurvallisuuden alueella. Mitä sitten tulee julkista listasta liittyen lääkkeisiin, jotka ovat äh, luvan saannin jälkeisessä erityisvalvossa, täytyy olla tarkkana. Täytyy valita lääkkeet relevantisti, ne jotka ovat valvonnassa, eikä pidä luoda epäilyksiä potilaiden mielessä. Mediatar jutun jälkeen olemme nähdä, että potilaat eivät voi oikein luottaa lääkkeeseen. Se on katastrofi. Koska terveyden parantaminen ja terveyden parantaminen liittyy siihen, että lääkkeisiin luotetaan. Olisi parempaa, että arviointi olisi tapauskohtaista. Sen sijaan, että tämä olisi laaja lista, joka voisi aiheuttaa ongelmia. Aukkojen lisäksi jotka stressitestikomissiossa paljasti. Sitten on kysymys lääkkeistä, joita käytetään ilman luvan saatia, koska Mediatorin tapauksessa näin on. Koska lääkkeitä käytetään muihin indikaatioihin. Ja se aiheuttaa riskejä, kliinisiä riskejä. L'Agence européenne des médicaments pour développer en collaboration avec les autorités. Ja täytyy saada viranomaisten kanssa luotua äh, suuntaviivat lääketieteen käyttöön alueella, johon ei ole lupaa myönnetty. Halutaan me välttää lääkkeiden väärinkäyttöä, mutta täytyy saattaa, jättää tiettyä joustavuutta, koska lääkeille on tarvetta ja on tiettyjä terapeuttisia äh, aukkoja myöskin. Mutta haluaisin kiittää, kiinnittää huomiota tähän eurooppalaiseen vai kansala, kansalliseen lupamenettelyyn. Jos meillä olisi tällainen eurooppalainen lupa, niin me välttäisimme jo ongelmia. Tämä nyt ei ole tänään ratkaistava ongelma, mutta ehkä muutamassa vuodessa. Tiedä häntä. Kiitos. Madame Grostet. Uh, next speaker is Christel Schalemos, and afterwards Mrs. Hipner. Kiitoksia puheenjohtaja. Monia hyviä asioita on jo sanottu, joten puhun lyhyesti. Haluaisin tukea Lindemäkeväniä, kun hän äh, yleisesti ottaen hänen ehdotuksistaan, ne ovat hyviä, mutta erityisesti tukisi sitä, että tarvitsemme tätä mustaa kolmikulmaa tytöiden lääkkeelle, koska kun luodaan tietoisuutta lääkärien ja potilaiden keskuudessa, niin se olisi kovin hyödyllistä. Sitä saadaan hyödyllistä tietoa tietyistäkin sivuvaikutuksista, jotka sitten myöhemmin saadaan vieläkin parempaa turvallisuutta potilaille. Haluan tukea tässä taistelussa neuvoston kanssa ja olen varma, että hyviin tuloksiin päädytään, kun niin monista asioista ollaan samaa mieltä, joten kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja viimeisenä Kiitoksia, koska tänään käsittelemme kovin tärkeää teemaa, lääketurvatoimintaa, miten annetaan lupia lääk- lääkkeille ja lääkeaineille, niin niiden täytyy parantaa eikä päinvastoin. Eli vaikutusaika ja käyttöaika, nämä täytyy ottaa kaikki huomioon. Tähän asti on ollut niin, että tietyt tuotteet tietyissä maissa, niin niitä voi käyttää ennen kuin on tarkistettu, että mitä vaikutuksia lääkkeellä on tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä. Eli että tämä ongelma, josta keskustellaan tämä, tänään, on sen vuoksi erityisen tärkeä pelkästään potilaan näkökulmasta, vaan lääkärin näkökulmasta. Lääkäri, joka tiettyä lääkettä määrää, niin odottaa että se toimii hyvin, eikä niin, että vähän ajan päästä potilaalla oli sitten lisäongelmia. Täytyisi mennä seuraavalle erikoislääkärille, yrittää parantaa sairaudesta sitten, johon johti epäasianmukainen lääke. Eli kaikki tiedot tarvitaan tässä nopeasti, koska voi olla niin, että jossakin maassa ollaan antamassa lukaa, lupaa eikä tiedetä tiedoista, että lääke voi olla haitallinen jonkun elimen kannalta tai että sitä voidaan olla vetämässä ja pois. Eli nopea varoitus ja mielestäni äh, lääkeviraston pitäisi kerätä kaikki tiedot lääkäriltä, jotka koskevat äh, näitä vaikutuksia, koska Lääkärihän näkee potilaan kokonaisuutena, jos hän näkee, että joku lääke, jolla on annettu lupa, jos se haittaa, jos sillä on haittavaikutuksia, jos se on toistuvaa, niin nämä viestit pitäisi EMEassa ottaa nopeasti huomioon ja kerätä sekä tiedot potilaalta että lääkäriltä. Se, mitä Linda kertoi, täytyy miettiä sitä, että millä tavalla tämä varoitus voidaan välittää, mutta niin, että se ei myöskään näyttäisi paniikkia potilaiden keskuudessa, koska voi olla sellainen tilanne, että lääkärin täytyy tehdä tiettyjä valintoja jopa pelastaessaan potilaan henkeä, antaen lääkettä, joka saattaa toimia ei teellisellä tavalla. Jos puhutaan jonkun, se haittaa jotain muuta elintä, mutta kuitenkin pelastaa hengen. Eli varautusjärjestelmä on tärkeää, että se saataisiin nopeasti toiminta, että se nopeasti toimisi. Eikä tässä ole mitään odotettavaa, koska jokainen senä päivänä voi osoittautua, että sinä päivänä aiheutuu kuolema tiedon puutteen vuoksi ja varoituksen puutteen vuoksi potilaalle. Se, että potilas itse päättäisi, että haluaako hän tietoja tai käyttää tiettyä lääkettä, niin se on vähän, ei oikeastaan kaikilla potilailla tällaista tietoa ole. Täytyy tehdä sen sijaan yhteistyötä sekä valintoviranomaisten kanssa että lääketieteen asiantuntijaryhmien kanssa, jolta tällaista tietoa saadaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä, Patricia Vonko. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. En mene yksityiskohtaisesti komission ehdotuksen syihin. Nehän ovat selkeät kaikille. Tunnistamme ongelman, teemme stressitestin ja ehdotamme porsaan reikien täyttämistä. Kolme reikää ovat tulleet selkeästi esille päivän puheenvuoroissa. Jäljellä on vain kaksi kohtaa, joissa komissio voisi selittää tarkemmin ehdotuksensa perusteita. Ne liittyvät siihen, minkä takia markkinointiluvan haltijan pitäisi ilmoittaa kaikille jäsenvaltioille sitä, että se ei pyydä luvan uudistamista tai vetää tuotteen pois jollekin tuotteelle. Toinen kohta on miksi yhteisömenettely automaattisesti laukea, jos uusi vasta-aihe tai suositeltu annostelu laskee tai ää, äh, lääkkeen määräämisperusteita rajoitetaan. Miksi kaikki jäsenvaltiot? Mietimme tätä tarkkaan tulemme siihen tulokseen, että on tärkeää varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot ovat perilaisista, vaikka niillä ei kyseistä tuotetta ole markkinoilla. Ne saattaa olla samanlainen tuote, jossa on sama aktiivinen ainesosa, joten täytyy olla varma, ettei synny ylimääräistä porsaan reikää. Tämä mahdollistaa tiedonkulkua. Joskus tämä tiedon määrä voi olla tarpeetonta, mutta parempi tukia kaikki reijät. Parempi, ettei pari vuoden, kuukauden tai vuoden kuluttua käy ilmi, että tähän jää aukkoja. Parempi, että kaikki saavat tiedot. Jos asia ku, kuuluu jollekin sen valtiolle, se päättää, mitä se tiedolla tekee. Mutta usein nämä aktiiviset osat kuuluvat johonkin tuot perheeseen. tai tuotteet ovat aika samanlaista syystä markkinoilla. Joten on parempi ilmoittaa asiasta maillekin, jotka eivät ihan suoraan ole, että se ei ihan suoraan kosketa. Miksi automaattinen menettely on laukia, kun on annost, suositeltu annostus tippuu tai tulee uusia vastaajia tai lääkettä määrätään rajoitetummasta syystä? Jos nämä liittyvät turvallisuussyihin, niillä voi olla me, voivat liittyä merkittäviin vaikutuksiin Tämä pidettiin välttämättömänä siitä syystä, että sitten myöhemmin löytyisi uusia porsareikiä taas. No, nämä turvallisuuskysymykset täytyy arvioida EUn tasolle, että kaikki olisivat samalla linjoilla. Nämä kohtaa minä tunnistin, jossa meiltä pyydettiin reaktiota. Tuon lisäksi Laitan merkille, että valiokunta tukee ehdotusta. Ennen kuin nyt päätän tämän esityksen kohdan käsittelyn, niin äh, Linda McEvanille puheenvuoro, mutta sitä ennen sanon Raspahille ja Saldemosille, että Tanskan äh, tulkkaus toimii nyt täysin, eli voi myös puhua. Linda, ehkäpä voit vielä kertoa siitä, mitä voisit sanoa jotain äänestyksestä valiokunnassa, olisiko se 8. vai 30. toukokuuta nopeammin vai ei niin nopeasti? Days. I, I hope that... Niin, kun katsen se, että puheenvuoroja, niin, niin meillä on varjoesittelijäkokous ensi viikolla. Jos voisimme vaikka ensi viikolla sopia näistä muutoksista komission ehdotukseen, ja haluaisin taata, että että yritysten pitää selkeästi todeta, että olet vetäneet tuotteita terveyssyistä pois markkinoilta. He totesivat silloin, että se oli kaupallista syistä tehty poisveto. Ja tietenkin täällä on paljon lakimiehinen takana myöskin, että pitää olla tarkkoina, ettei jouduta sen tilaseen, että te toteutetaan toista, mutta kaikki tietävät sen, että onkin jostain muista syistä. Emme halua, että tämä aukko toistuu. ei meillä mitään suurempia muutoksia tähän ole tämän komissiotukseen. Että voimme ehkä sitten ennen pääsiäistä tehdä tarkistukset ja sitten äänestäisimme täällä toukokuussa. Mitä nopeammin äänestämme täällä, sitä nopeammin voimme käydä neuvosteluihin sitten neuvoston kanssa. Ehkä en ole niin nopeita kuin toivon, koska tämä musta kolmion asia, sitä pitää vielä katsoa, mutta tuinkin. no, ajos on asia, asia näihin kaikkiin jäsenvaltioihin liittyen. Niin, jos yritys ottaa tuotteen vapaaehtoisesti jossain maassa pois, ja sitten tulee taas jollain toisella markkinoilla taas toiselle markkinoille myyntiin. No ehkä tämä on vain pikku asia, mutta on neuvostossa on suuri keskustelun aihe tästä merkinnästä. Sitten kiireellinen menettely. Täällä puhuttiin, että puhuttaisiin näistä terveys, terveyssyistä. Ja näitä joskus tuotteet otetaan pois markkinoilta, kun ne eivät myy enää, mutta, mutta puhuttaisiin tässä, että tässä on kyseessä turvallisuusasiat, kun mennään kiireelliseen menettelyyn kun tämä jäi vähän harkinnanvaraa niin kuin Mediator-tapauksessa, niin silloin tällaista ei saa toistua enää, tämä, tämä menettelytapa. Sitten Peter Liisen kommentti, tällainen tuote, yhteenveto. Niin me katsoimme tällaista. Erotin sitä tähän näin. Ja meillä on paljon potilasjärjestöjen ehdotuksia, että jonkun ihmisen tärkeä asia että se on toiselle tärkeää. Komissio aikoo katsoa tätä tuoteselostetta uudestaan. Tämä ilmeisesti on ensi vuonna tämä asia tulossa. voisimme katsoa tuoteselostettakin, kun komissio teki ehdotuksen tähän liittyen. Ja voisimme kirjoittaa komissiolle ja muistuttaa heitä tästä tulevasta ehdotuksesta. Kun ollaan sitten trilogissa, niin varmaan otan kyllä hänen neuvonsa onkeen. Hän on tässä asiantuntija kyllä. Ja Francis Crostetin kommentti tästä mustasta kolmiosta. Hän on oikeassa varmaankin. Totta kai sen tapauksessa julkinen luottamus laskee, jos tällainen tulee. Meillä oli tämä implanttitapaus. Ja meillä on myös tällaisia lonkkaproteesiakin myöskin ollut tässä käsittelyssä. Eli jos on luoda luottamusta, niin meidän pitää nyt tarttua toimiin. Me tuimme komission ehdotusta parlamentissa. Jos katsottiin sitä, että, että lääke, joka on tutkimuksessa hyväksynnän jälkeen, se pitää olla tällainen mustainen kolmio. Me tuimme tätä ensimmäisessä käsittelyssä neuvostaa sitten pitikin esistä kiinni ja hyväksyimme sitten, ja komissio hyväksyi sen. Mutta nyt ajattelin uudesti asiaa, ehkä pitää, pitäytyä sen alkuperäisessä erotuksessa kuitenkin. Jos katsotaan, mitä määrää tämä asia koskenut, mitä määrää lääkkeitä. Ja me haluamme että myöskin tässä tiedotetaan, että lääkärit tiedottavat potilailleen lää- potilaiden pitää tietää, minkälaisia sivuvaikutuksia lääkkeellä on. Ja tällaisella kolmiolla saattaa olla vaikutus siihen, että lääkäri käy keskustelua potilaan kanssa, eikä vain pelkästään anna sitä. Tällä potilaat ovat mukana tässä lääke turvallisuustoiminnassa lääkärin kanssa – emme voi sallia sitä, että lääkäritys tekee tutkimuksen kahdeksan vuodessa, joka pitäisi tapahtua vuodessa. Tätä ei saa tapahtua enää uudestaan. Ehkä meidän pitää taata se, että ihmiset ovat vastuullisia näistä tutkimuksista. No meidän pitää keskustella tästä vielä tarkkaan. Tämä Reseptimääräyksen ulkopuolinen käyttö, myös tästä pitää myöskin keskustella. En haluaisi keskeyttää tätä kaikkia, mitä täällä on sanottu joiden taho, joidenkin taholta. Ja lääkealan ammattilaiset voivat miettiä että reseptin ulkopuolista käyttöä myöskin. Tai ohjeiden ulkopuolista käyttöä. En mitenkään halua mitenkään valvoa sitä, kuinka reseptiä määritään kuinka lääkärit määräävät tässä reseptejä. Mutta jos tämä on vaikka painonvähennys tai diabeteshoito tarkoitusperin, on sinnekin ero. En tiedä, saanko tämä asia nyt sitten kuitenkin tässä lainsäädännössä haltuun. Tämä ehkä toisen keskustelun aihe myöhemmin, myöhemmässä vaiheessa. Tiedän, että Rova Hybner on oikeassa tässä meidän ajatuksessa, mitä me olemme jo hyväksyneet, että tämä EMEAn tietokanta tulee keräämään kaikki haittavaikutukset sitten, kaikki jos aivoksi on näkynyt jossain. Ja tämä lisää tiedon määrää, julkisen tiedon määrää huomattavasti ja tällä tavoin voidaan parantaa huomattavasti julkista tietoa näistä asioista. Eli tasapaino pitää saada nyt oikein. Emme halua estää ihmisiä lääkkeitä, mutta haluamme käyttää, käyttää sitä tietoisesti, ettei mitään porsaanreikiä synny tämän suhteen. Linda, eh. Kiitos Linda. Sitten Petra Liise. Lyhyt lisäkysymys komissiolle ja selvennys. Ensinnäkin tästä lääkefakta laatikosta. Lääketurvaehdotuksessa komissiolta 23 vuotta sitten, 2008, komissioltahan tuli. Siinä tämä faktalaatikko oli mukana, sitten sitä keskusteltiin. Oli myös sitä mieltä, että sen ei tarvitse olla musta laatikko, se, voi olla, se voidaan hoitaa muutenkin, mutta tämä valiokunta ei hyväksynyt mitään ehdotusta, että poistettaisiin tämä laatikko. Oli kritiikkiä keskustelussa, mutta tämä valiokunta jätti komission ehdotuksen muuttamatta. Sitten oli trilogia, siinä tuli päätös neuvoston painostuksen vuoksi ottaa se pois. Mutta koordinaattokokouksessa puheenjohtajakin puhuikin, se oli ensimmäisen käsittelyn sopimus. Kaikki oli ihan okei, okay, mutta kenenkään ei pitäisi herättää sitä vaikutelmaa, että parlamentti olisi joskus ollut sitä vastaan. Ei siis komission ehdotusta ei muutettu ja sitten trilogista tuli ehdotus ilman tätä faktalaatikkoa. Sitten Fjellnerin mietintö hyväksyttiin potilastiedosta ja täysistunnossa sitten enemmistö ensimmäisessä käsittelyssä päätti, että haluamme tämän faktalaatikon. Kaikesta voidaan tietysti keskustella, mutta ei pidä sanoa, että parlamentti olisi ollut vastaan. Ja nyt sitten komissiolta haluaisin tietää, että kun ajatellaan tätä ähm, ehdotusta Finnerin mietinnön osalta tai muun, muussa sopivassa paikassa, otetaanko se esille, koska muuten täytyy tietysti tehdä tarkistus, jotta tähän voidaan palata. En haluaisi sitä tehdä, haluaisin, en haluaisi siis rasittaa menettelytapaa äh, Mä, mä Kevänin mietinnön osalta, mutta ei voida sanoa, että parlamenttilaisista vastaan, koska se on aina sitten tässä ollut puolesta. No sitten vain viitekomissiolle Ajatteleeko komissio nyt sitten, äh, harkitseeko se sitä, että kliinisiä kokeita voitaisiin äh, rekisteröidä direktiivin yhteydessä? Se auttaisi meitä lääketurvatoiminnan parantamisessa. Se ei ehkä kuulu tähän ehdotukseen, mutta tähän yleiskuvaan se kuuluu ja tämä koko homma tietysti voidaan saada päätökseen ilman komplikaatioita, kun saataisiin poliittista ohjausta komissiolta. No, kiitos Peteli, se nyt kovin lyhyt Lyhyesti François Crostet, vielä lisäkysymys. Puheenjohtaja, minulla on yksi mielestäni tärkeä kysymys. Tietäkää, että Ranskassa terveysministeri on jo päättänyt muutoksista Ranskan lainsäädäntöön liittyen lääkevalvontaan tiukentaakseen määräyksiä liittyen tähän lääkealaan yleiskokoukseen, jonka osana minäkin olen. Mutta minulla on koko kysymys komissiolle. Kysymys on ää, aiheen ulkopuolisesta lääkkeen käytöstä. Komissio ei vastannut. Voimmeko antaa Euroopan lääkevirastolle mahdollisuuden kansallisten viranomaisten kanssa mahdollisuus ää, luoda suuntaviivat tästä off-label-käytöstä muuhun kuin, a, muusta kuin aiheenmukaista käytöstä. Me tarvitsemme selkeytystä tästä. Haluamme tietää, mitä komissio miettii, emme halua mitenkään sumentaa as- tätä asiaa. Sitten toisen kerran vielä komissiolle puheenvuoro. Voi vastata kysymyksiin ja reagoida siihen, mitä kollegat ottivat vielä esille. Rova Vanko, olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän mustaan laatikkoon, haluaisin täsmentää, että päivän ehdotus pyrkii fiksaamaan, hoitamaan stressitestiin toteamat heikkoudet. Todettiin, että ne ovat niin kiireellisiä korjattavaksi, että tästä tuli ehdotus, joka tehtiin ripeästi ongelman tunnistamisen jälkeen. Ongelma on tunnistettu. Pyrimme sen ratkaisuun. Mitä edelliseen yhteispäätösmenettelyyn tulee? Sen vain sanoa, että mitä potilasohjeisiin tulee, Komissiossa täytyy julkaista kertomus potilaiden saman ohjeistusten ymmärrettävyydestä. Olemme aloittaneet tutkimuksen ongelman arvioimiseksi. Ja sen jälkeen komissio on asemassa kertomuksen laatia. Kertomuksen sisältöä en voi tässä etukäteen lyödä lukkoon, mutta ei syytä huoleen, se on tulossa. Mitä kliinisiin kokeisiin tulee, kuten tiedätte, komissio on laatimassa ohjeistusta, ehdotusta kliinisiin kokeisiin liittyvän direktiivin muuttamiseksi. Olemme vaikutusten arvioinnissa Tässä vaiheessa meillä on julkinen rekisteri, jossa täytyy luotella kaikki kännissä olevat kliiniset kokeet ja siihen on pääsy, joten jossain vaiheessa vastaamme huolasi. Off-label use, well, this is something which uh, we would need to, to look Sitten tämä muukon aiheen mukainen käyttö, tätä täytyy vähän tarkastella. Meillä on lainsäädäntö, joka liittyy tuotteisiin. Muukon aiheen mukainen käyttö ylittää lainsäädännön rajat jossain määrin, siis liittyy jossain määrin lääketieteelliseen käytäntöön. Täytyy löytää tasapaino. Perehdymme aiheeseen, mutta tässä vaiheessa olisi ennenaikaista antaa vastaus. Kiitos tästä Evanin mietinnöstä 26. huhtikuuta. Keskustelemme vielä, sitten se menee ennen pääsiäistä vielä käännettäväksi. Ja 27. huhtikuuta tulee sitten tarkistusten jättämisen määräajaksi. Ja kahdeksas sitten, jos ymmärsin oikein Linda McEvania ja varjoesittelijöitä ymmärsin, ja jos varjoesittely sopii, niin kahdeksas sitten sitten valiokunnassa tästä äänestetään ja heinäkuussa sitten koko homma on täysistunnossa käsittelyssä. Kiitos komissiolle vastauksista ja osallistumisesta. Ja sitten esityslistään kohtaa 20. Tässä on kyseessä keskustelu komission edustajien kanssa maailmalla laajuista oikeudellisesti sitovaa elohopeaa koskevaa välinettä käsittelevä hallitusten välinen neuvottelukomitea on keskustelun aiheena tänään ja tässä haluaisin antaa komissiolle heti puheenvuoron. Rova Blanco, olkaa hyvä. Good morning. Uh, thank you, Mr. Chair, for... Huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja, että annat puheenvuoron komissiolle. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta tuolla tänne paikan päälle kertomaan teille, missä mennään tässä prosessissa hallitusten välisten sopimuksen luomiseksi LHPL koskien YK ympäristöohjelman puitteissa. Nämä neuvottelut alkavat UNEPin päätöksestä vuonna 2009, jos todettiin, että LHP on maailmanlaajuisesti haitallinen aine – ja monien vuoden blokkauksen jälkeen oli sitten mahdollista hyväksyä tai sopia se, että luodaan kansainvälinen väline elohopean käyttöä koskien. Tämä 2018 artiklan mukaisesti tämä on, tässä on ilmoitettu myöskin kirjallisesti parlamentille viime neuvottelukierroksista, viime kierroksista. Ja nyt meitä pyydettiin valiokunnan kanssa käymään keskustelua tästä asiasta. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Haluan kertoa teille, missä nyt mennään keskusteluissa, mitä on tehty tähän mennessä ja mitä vielä tarvitsee tehdä, jotta tämä väline voidaan hyväksyä. Hallintokomitean päätöksessä 2009 päättiin, että tämä väline keskusteltaisiin viidellä neuvottelukierroksella 2010-2013 välisenä aikana. Ja tämän jälkeen sitten kansainvälisen yhteisön pitäisi saada kansainvälinen sopimus voimaan 2013. Tämä ensimmäistä kierrosta on käyty kesäkuussa 2010, oli ensimmäinen Tukholmassa ja viimeisin oli helmikuussa, tai tulemaan helmikuussa 13. Tämä on normaali diplomaattinen konferenssimenettely, jossa allekirjoittaa sitten tämä loppujen lopuksi. Ja tämä tapahtui 2013 siis Japanissa. Miksi Japanissa? Koska Japanin hallitus on jo yhden kierroksen järjestänyt jo haluan antaa tälle nimen, missä Minamata sopimus japanaisen Minamatan kaupungin mukaisesti, jossa on pahin elohopea saastumistapaus ikinä tapahtunut 50 vuotta sitten. Toinen kierros ensimmäisen Tukholmakierroksen jälkeen oli helmikuussa 2011 Japanissa ja kolmas Nairobissa viime vuoden marraskuussa. Ja nyt neljättä odotellaan, joka on kesäkuussa 27. kesäkuuta ja toinen heinäkuuta Urguaissa. Se on kuuden päivän kokous Pundeltelle estessä ja päivän pidempi kuin aikaisemmat kokoukset. Ja suunnitelma on, että kaikki tärkeä neuvotteluaiheet Tullaan keskustelemaan siellä pienemmissä ryhmissä, ei täysistunnossa kaikkien maiden kesken. Siis ne valmistellaan ennen kuin ne viedään sitten täysistuntoon. Tämän neljännen kerroksen tavoitteena on aikaan saada suurimmasta osasta osioista yhteisymmärrys aikaiseksi kansainvälistä sopimusta ajatellen, mutta tähän mennessä vain aika rajallinen määrä ongelmia on ratkaistu. Mitä on sitten suunniteltu, että kaikkein vaikeimmat aiheet, niiden suhteen tavoite on, että, että ne vaihtoehdot, joita tällä hetkellä on tarjolla, niitä voidaan rajoittamaan, jotta konsensus saadaan sitten loppujen lopuksi aikaiseksi. Me tulee EUn tavoitteisiin. Se oli se, mitä joulukuun päätös 2008 päätettiin, on, että unioni pyrkii laajaan kansainväliseen sopimukseen, jossa ottaisi huomioon elohopean koko elinkaari. Eri asioita tässä katsotaan neuvottelupöydän äärellä on klusteroitu eri ryhmiin, ja niitä tullaan keskustelemaan näiden klustereiden alla. Eli mm, tarjonta ja kauppa, tuot laitteet ja prosessointi, pienit ja käsi, käsityöläistoiminta ja kaivostoiminta, Merkurin elohopean tallennus ja, ja rahoitusvälineet ja tekninen tuki. Nämä ovat näitä eri alueita, joita sopimus tulee katsomaan myöhemmin sitten. Jossakin näissä aiheissa on aikaisemmin kierroksessa päästä hyvin eteenpäin. Erityisesti jäte, elohopea koskien ja kultakaivoksessa käyttö. Mutta muista aiheista ei ole vielä keskusteltu, kuten tarjonta- ja kauppa-asioista. Yksi tärkeä asia, josta pitää vielä keskustella, on ilman muuta rahoituksellinen tuki. On ilman muuta selvää, että mikä tahansa ratkaisu, joka tulemme sitten löytämään tulevassa sopimuksessa, rahoitustuen suhteen, pitää olla sellainen ratkaisu, joka on johdonmukainen muissa kansainvälisissä sopimuksissa tehtyjen ratkaisujen kanssa. Ja yksi tärkeä asia unionilla, koska Tämä on myös yksi tärkeä euro, LHP päästöjen läht- tekijä on ilmastoajat LHP päästöt. Tällä hetkellä puhutaan sääntelyn lähestymistavasta, että käyttäisiin parhaita mahdollisia teknologioita hyväkseen. Ja Euroopan unioni pyrkii siihen, että käyttäisiin parasta mahdollista teknologiaa hyväkseen. Ja se olisi laillisesti sitova lähestymistapa sopimuksessa – Tiedän, että tähän tulee paljon vastustusta muiden kumppaneiden taholta keskusteluissa, mutta pyrimme vakuuttamaan nämä kumppanit siitä, että parhaat, parhaaseen teknologiaan perustuva tapa toimisi parhaiten elohopean suhteen. Ja tämä olisi myöskin se, että voidaan antaa joustavuus käytössä. Keskustelu on aika yleistä vielä. Meidän pitää mennä vielä yksityiskohtiin. Odotamme neljännessä kierroksen keskustelussa sitten sitä, että menemme nyt ratkaisuna vaiheeseen neuvotteluissa. Tämän neuvottelu kierroksen suhteen me teemme sitä valmistelua työtä. Ja tämän suhteen meillä on myöskin ratustuki asiantuntijoiden kokous Budapestissa huhtikuussa ja myöskin kemikaaliyksikkö tulee katsomaan asiaa ennen kuin he julkisevat uuden tekstiluonnoksen UNEPin kotisivuilla elohopia välineeksi. Tämä on todennäköisesti huhtikuun lopulla ja tämä on sitten seuraavan neuvottelukierroksen perusta. Meidän eri toimijoiden välisen työn lisäksi, joka tapahtuisi Budapestissa, meillä on muita toimia, kun valmistelemme muodollista neuvottelukierrosta, joka tapahtuu sitten myöhemmin kesäkuussa. Ja yksi on tällainen prosessi, kokous Japanissa huhtikuun lopulla. Siellä unioni ja muut tärkeät maat ja YK-alueet tulevat osallistumaan tähän. Ja pyrimme kehittämään tietojen vaihtoa muiden kanssa, jotta voimme sitten saada tarkemmin tietoa siitä, mitä haasteita meillä on tässä yhteydessä. Sisäisten valmistelujen suhteen EU-ssa neljännelle neuvottelukierrokselle. Nämä tapahtuvat täällä neuvoston työryhmässä, katsotaan kansainvälisiä ympäristöasioita. Kaksi kokousta on suunnitteilla LHPään liittyen kesäkuussa. Ja ne tammi- ja helmikuun kokousten seurausta, seurantaa. Ja tämän jälkeen meillä on myöskin asiantuntijakokous tämän kuun lopulla, 27.8. päivä 3. Brysselissä ja sitten toukokuussa Kööpenhaminassa myöskin tällainen kokous tulossa. Ja nämä kokoukset tulet helpottamaan sitä, että Urkoaihin mennään hyvällä, selkeällä EUn kannalla, kuten on tullut aikaisemminkin. Tämän lisäksi pyrimme myöskin vahvistamaan tietojenvaihtoa muiden kumppaneiden kanssa, jotta EUn kannat ovat selkeästi tiedolla, tiedossa neuvotteluissa ja että ymmärrämme parhaiten myös sitten paremmalla tavalla muiden kumppaneiden kannat. Tässä mennään tällä hetkellä. Totta kai tulemme tiedottamaan teitä sitten seuraavien neuvotteluvaiheiden jälkeen kirjallisesti. Olen käyttävissänne, minä ja kollegani, jos teillä on kysymyksiä. Kiitoksia, että annoitte meille tämän mahdollisuuden kertoa teille tilanteesta neuvottelun suhteen. Kiitoksia. Lanko. And... Kiitoksia, Rova Lanko. Ja nyt Anna Rospaksaa puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kansalaiset ovat minut valinneet ja heillä on oikeus tietää tästä erittäin vaarallisesta aineesta. Valitettavasti elohopeaa monissa odottamattomissa tuotteissa päivittäisessä elämässä. Tonnikala, purkikala, Tämä liittyy siis ihmisten elämään. Miten me voimme käytännössä vähentää elohopea-altistusta ihmisten tapauksessa, eläinten luonnon tapauksessa. En ainoastaan Eurooppaa, vaan myös Kiinaa ja Intiaa, jotka eivät ole osa sopimusta. Haluaisin myös tietää, ää, minkälaisia kustannuksia ihmisten altistumiselle lohopeasta tulee. Olen, olenkaan vähän tietämätön, mutta onko Euroopassa vielä elohopea kaivannaistoimintaa? Jos on, niin miten sitä säädellään? Lopuksi, onko riittävästi tuotteita elohopan korvaamiseksi, ei ainoastaan Euroopassa, vaan yli, muutenkin. Kiitos. Äh, Kiitos, Anna Rosbach. Ja nyt puheenvuoron saa François Krostetti ja sitten Richard Seeler. Kiitos puheenjohtaja. On useampia maita, kuten Kiina ja Intia, jotka vastustavat sitovia määräyksiä liittyen hopea saastumiseen koemme, että neuvottelut ovat jumissa esimerkiksi, mitä rahoitusmekanismeihin tulee. Olemme kaukana sopimuksesta. Mistä herää useampia kysymyksiä? Meillä on kuitenkin välttämätöntä antaa elohopealle poikkeuslupia tietyissä tuotteissa ja tuotantoprosesseissa. Miten me voimme näissä tapauksissa määritellä rajat, mitkä voidaan myöntää poikkeustapauksessa. Toinen koskee elohopean korvaamista. Se on erityisen hankala. Sitä ei voi tuhota, sitä ei voi säilyttää. Sen varastointi on monimutkaista ja valtavia kustannuksia. Ja mitä silloin pitäisi tehdä? elo hopean viennistä tietä alueelta tai saarilta. Voidaanko ajatella varastointitarkoituksessa, voidaanko ajatella myös tukea kustannuksia. Ja lopuksi on jäsenvaltioita, jotka ovat rajoittavien toimien kanssa tehneet sopimuksen esimerkiksi laittomaan kaivannaistoimintaan liittyen. Ne vapauttavat valtavasti elokapaan luontoon Brasiliassa ja Ranskan Guajanassa. Saastuminenhan ei tunne rajoja. Onko muita näin rajoittavia muotoja kuin Ranskan Brasilian tapauksessa liittyen tähän kysymykseen? Jan Tseipä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Erittäin mielenkiintoinen alustus komission edustajalta, mutta kuten sanottu, aika vähän sisältöä kuitenkin, mihin konkreettisesti pitäisi pyrkiä näissä määrissä, koska keskeinen ongelma on, että miten nämä vaaralliset aineet tai tämä elohopea, miten sitä voidaan vähentää ja pitäisi saada arvio ja tarvittavat luvut komissiolta siitä, että mitä nämä eri strategiat vaikuttaisivat. Ehkäpä komissio voisi vastata, että miten, tällä hetkellä, miten paljon tällä hetkellä on markkinoilla, miten paljon käytetään vuosittain Euroopassa, miten tilanne näyttää maailmanlaajuisesti. Ja nyt, jos sitten tämä toivottu neuvottelutulos tulisi, niin miltä tilanne sitten näyttää ja tehdäänkö arvio, että mitä pitkällä aikavälillä voidaan tehdä, jotta tämä vaarallinen aine saadaan täysin pois tuotannosta, erityisesti energian tuotannosta saadaan pois. Konkreettinen kysymys. Miten me tuemme tutkimusta, jotta sitten vastaavat suodatinlaitteistot, saadaan aikaan, ettei LHPA pääse ympäristöön ja ennen kaikkea mitä vaihtoehtoja itse asiassa on LHPAn käytölle. Juuri kaivostoiminnassahan tämä on hyvin laajalle levinnyttä ja sosiaaliset kustannukset ja ympäristökustannukset ja terveyskustannukset ovat vakavat. Sosiaaliset kustannukset, jos sille, että tämä elohopea poistetaan, niin Tässä yhteydessä kysyisin, että jos komissio nyt pystyy antamaan näitä lukuja näistä kustannuksista, niin saadaanko ne sitten käyttöön myöhemmin mahdollisesti? Pavel Pok. Kiitoksia. Siitä sitten Pavel Pok. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka bude velmi stručná a bude... Kiitos, ihan lyhyesti. Minulla ymmärrettävä kysymys. Kuinka pitkään komissio aikoo sallia amalgaamipaikkojen käytön hammaslääketieteessä. Kukovic. Sitten edustaja Kukovic viimeisenä. Sidnik. Z ozirom na to, da je premog... Kiitoksia. Hiilihän on vielä pysyvä energialähde, sitä ajatellaan olevan 2050 vuoteen asti, ja sehän on varmin lähde, joka meillä Euroopassa käytössä on. Siinä elämme ole riippuvaisia toisista, niin tässä mielessä kiinnittäisin erityishuomiota myös tähän alueeseen komissiolta. Koska hiilivoimalathan ovat tietysti niitä, joissa hiiltä käytetään. Ja josta myös tulee olla hopeapäästöjä täytyy siis antaa enemmän määrärahoja tämän osa-alueen tutkimukseen ja myöskin pilottihankkeiden toteuttamiseen. Minä tunnen henkilökohtaisesti tutkijoita, jotka ovat jo vuosia tehneet tällä alalla työtä, mutta tulokset, jotka sitten olisivat paikan päällä kentällä sovellettavissa, niitä ei vielä ole. Kiitos. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle, jotta se voi vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos kiinnostavista relevanteista kysymyksistä. Aluksi kysymys elohopeasta ja kallasta. Tämä on perimämme ongelma. Ja tämä tuleva globaali instrumentti ei kalojen saastumiselle paljon voi tehdä. Ne täytyy taata, että elohopea käytetään, vaan kontrolloidaan ja että meillä on selkeät säännöt siitä, missä elohopea voidaan käyttää ja ei. Yksi tärkeässä työtämme, riippumatta kansainvälisestä keskustelusta on olemassa olevat korvaavat aineet? Tämä on hyvä kysymys. Me työskentelemme asian parissa. Me pyrimme minimoimaan elopaan käyttöä. aika pitkään Euroopassa on elopastrategian käytävän, että meillä ei ole enää elopakaivoksia. Meillä on vientikielto. Elokuvan käyttö vähentyy Euroopassa. Tällä hetkellä määrä on 200 tonnia Euroopassa tietoisessa harkitussa käytössä, mutta trendi on siis alaspäin globaalisti 250 2500 tonnia kloorialkaloiditeollisuus on tärkein käyttäjä Euroopassa. Tälle ei ole suoraa kieltä Euroopassa, mutta se on teollisuuspäästödirektiivin tarkastusten alainen. Mukaan lukien kaikki ilmapäästöt ja vesipäästöt. Ja tämä vaihe. kloori, alkaloidi. Tuotannossa ei sitä ei pidetä parhaana käytäntönä ja sitä ollaan ajamassa alas ja teollisuus itse on sitoutunut omaehtoisesti luopumaan tästä teknologiasta 2020 mennessä. Tämän käytön lisäksi elohopean käyttöä Euroopan Euroopassa on, on vain tällaista pienissä, pienissä markkinaraoissa. Yksi on mainittu esimerkiksi paikat Ja totta on, että jo jonkun aikaa on ollut melkoinen kiista amalgaameista hammaspaikoissa. Näiden mielipideerojen vuoksi komissio on päättänyt teettää riippumattoman tutkimuksen, tai arvioitaisiin amalgamipaikkojen ympäristövaikutukset ja vaikutukset sen terveydelle. Tutkimus on valmistumassa. Kysymys on hyvin ajoitettu, sillä ensi viikolla 26. maaliskuuta komissiolla on sidosryhmä kokous tutkimuksen tulosten esittelemiseksi komission elo hopea kotisivulla on jo konsultin alustava versio tutkimuksesta. Muistuttaisin kaikkia teitä siitä, että maailman terveysjärjestö suosittelee amalgaamin käytön alasajoa. Öö, vähentämistä, mutta ei Tämä täytyy pitää mielessä. Tämä liittyy sopivien vaihtoehtojen kustannuksiin. Ja sitten hiilivoimalat. Totta, että on, että siellä on päästöjä. Mutta totta, että Euroopassa kaikki hiilivoimalat ovat teollisuuspäästöjä direktiivin alaisia. On päästörajoja ja tunnettuja tekniikkoja ja filtreitä tämän kontrolloimiseksi. Ja täytäntöönpano ja valvontakeinot ovat käytössä. Kysymys on siis soveltuvien rajojen alapuolella pysymisestä. Olen ilmeisesti vastannut kaikkiin kysymyksiin. Onko meillä sitten lisää lukuja globaalista elohopean käyttömääristä, niin siinä tapauksessa me lähetämme sihteeristölle nämä tiedot. Kiitos Rova Lanko tästä päivityksestä kansainvälisistä neuvotteluista, koska meiltähän jossain vaiheessa sitten lainsäätäjinä kysytään asiasta ja, ja varmaan päivitykset jatkuvat tulevaisuudessa. Näin on kohta 19 käsitelty ja sitten suoraan eteenpäin kohtaan 20 sanoo puheenjohtaja. Uh, have a debate. Okay. Nos, tisztelt kollégák, Róta elnök úr engem bizott meg, hogy helyettesítsem más hivatalos herra adni az ülés végezetéig. Olla hänen sijaisena. Hänellä oli muita sitoumuksia, hänen piti lähteä. Meillä on enää yksi kohta jäljellä käsiteltävänä nimittäin järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla. Kaunis pitkä otsikko. Tämähän on ikivihreä teema, voisi sanoa. Raikhaut on esitteli, joten hän saa ensimmäisenä puheenvuoron you, Mr. Chairman, and indeed it's a long... Kiitos, puheenjohtaja. Mietinnön otsake on pitkä. Tämä usein liittyy ilmastokysymyksiin siellä koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa. Tässä on kysymys kasvihuonekaasujen ää, päästöjen raportoimiseksi seuraavaksi liittyvästä asiasta. Ja tämä jo tämä vuodelle 2004 voi säätää, että noin 90 prosenttia komission ehdotuksista korvaa vanhempaa ehdotusta, mutta tämä uudistaminen oli välttämätöntä. Tämä on siis lainsäädäntökokonaisuus, e- ei kauhean monimutkaista. Kysymys on seurannasta, mutta tämä on tärkeää, koska loppujen lopuksi tarvitsemme dataa. Sen täytyy olla vertailukelpoista, täytyy pitää huolta, kykenemmekö täyttämään 2008 sovituista ilmastopaketista ja kansainvälisten sopimusten kannalta tarvitaan vertailukelpoista dataa. Se on päivityksen päätarkoitus. Me olemme parlamentissa asetuksen ja tuossa lainsäädäntövastuussa. Komissio varmasti kertoo, miten tämä uudistetaan, mutta minä tein sen ensin. Tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita 2008 ilmastopaketin täytäntöpanossa datan transparenssi ja vertailukelpailuisuus pitäisi taata. Ja tarkoitus pitää huolta, että jäsenvaltiot täyttävät kansainväliset velvollisuudet mukaan lukien tukia kehitysmaille. tämä liittyy myös uusiin ilmastonmuutosinstrumentteihin. Nämä ovat avaintavoitteet. Esittelijänä toin ehdotettuja tavoitteita ja muutoksia. Joten komission ehdotuksen ydin saa tukea minulta esittelen näitä tästä Euroopan parlamentilta. Esittelen tietysti haluaa ehdottaa muutoksia. Ja lähinnä pyrin lisäämään jäsenvaltioiden seurantavelvollisuuksia ja toivottavasti saan teidän tukenne. Mielelläni kuulisin, mitä ajattelette tästä. Kolme ydinaluetta, jossa komission ehdotus vaatii vahvistusta ensinnäkin sanotaan, että autetaan jäsenvaltiota ilmasto- ja energiapaketin täytäntöpanossa. Minä laajennan raportointivelvollisuutta. Ilmastopaketissahan on muutakin kuin kasvihuonekaasut. On myöskin energiatehokkuus ja uudistuvien energialähteiden osuus. Joten lähdetään lisään äh, uusiutuvat energialähteet tähän. Ja kun meillä on ne Cancunin sopimukset, jotka va- joka vaatii kehittyviltä mailta vähän hiilistä kehitysstrategiaa 2020 jälkeen laajenna raportointivelvollisuutta niin, että, että Cancun strategiat ovat johdonmukaisia vähähiiliseen kehitysstrategian kanssa ja sen virstanpylväiden kanssa, jotka hyväksyttiin viime viikolla. Virstanpylväiden pitäisi olla osa raportointivelvollisuutta. Joten lisää tätä pitkäaikavälin perspektiiviä. Ja kolmas laajennus on merikuljetukset. Tiedämme, että tähän liittyy kehityksiä lähitulevaisuudessa. Ja tässä pyrimme auttamaan meriliikenteen instrumenttien kehittämistä. Joten mietinnössä ehdotan jotakin muutoksia asetukseen, että jäsenvaltioiden sama raportointia auttaa meriliikenteen liikenteen päätösten seuraamiseksi. Tässä on kolme päälinjaa. Meillä on muita lisätarkistuksiakin, mutta nämä ovat avainaiheet, jotka haluaisin lisätä komission ehdotukseen. Lopuksi, mitä me teemme päästökauppaan tuloilla? 2008 hyväksytöllä päästökauppa direktiivillä sovittiin, että 50 prosenttia tuotosta käytettiin Äh, vähähiilisen teknologian kehittämisessä ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä. Ja haluaisin pitää huolta, että tässä asetuksessa, että transparenssi pitää huolen siitä, että ne täyttävät direktiivin vaatimukset. Sen niistä hyväksyttiin 2008. ovat mietinnön avainkysymyksiä. Haluaisin kuulla, mitä varjoesittelijät ja muut ajattelevat näistä muutoksista. Mietitään nopeasti tehty, Mietitään aika nopea. Jätin vähän enemmän tilaa tarkistusvaiheelle, että hyväksyntä olisi mahdollisimman nopeita valiokunnassa. Pyrin helpottamaan tätä tekemällä mietinnön nopeasti ja odottaa tarkistuksia. Odotan teidän reaktiota. Ja katsotaan, mitä voimme tehdä niillä. Elsőként az árnyékjelentés tevők közül Elizabeth Gardini képviselőasszonyt illeti a szó. Elizabeth Gardini olisi ensimmäisenä varjoesittelijöistä, joka saisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, pyrin puhumaan vain lyhyesti. Tämähän on ensimmäinen mielipiteinen vaihto, joten meillä on vielä sitten myöhemmin mahdollisuus yksityiskohtiin puuttua. Olen samaa mieltä näiden tavoitteiden ja tarkoitusperien suhteen tälle asetukselle. jotenkin tuen myöskin kollega Eichhutia siinä, että tarvitaan pitää tarkkailla kasvihuonekaasuja eri tilanteissa ja tukea myöskin jäsenvaltioita ilmastonmuutospaketin yhteydessä. Eikä tämän sisällön suhteen olemme samaa mieltä, mutta kun sitten me katsomme kohta kohdalta asioita, niin uskon, että täällä on vielä muutamia kohtia, joihin pitää vielä laittaa lisää enemmän lihaa luiden ympärille. Koska muutoin joudumme päällekkäisyyksiin ja tulee epäjohdonmukaisia tuloksia verrattuna muihin välineisiin, joita meillä on valvonnan suhteen käytössä. Joten meidän pitää olla varovaisia, ettei mennä soveltamisalan ulkopuolelle, ja tämä vaikeuttaa sitten työtämme. Joten haluaisin muutaman kommentin tehdä, ja näitä asioita pitäisi katsoa sitten myöhemmin vielä tarkemmin tulevaisuudessa. Esimerkiksi vähähiilisen talouden tai hiilen kehitysstrategia, niin meidän pitäisi tehdä komission puitteissa, asetuksen hyväksymisen jälkeen vuoden puitteissa tällainen strategia. No ei tämä säännöstö luo sitä velvoitetta sinänsä. Tämä tapahtuu tavallaan kansainvälisessä ympäristössä, mutta tähän ei ole mitään yksityiskohtia olemassa, kuinka strategiaa sitten tehdään ja kun se vaadittaisiin näin nopeasti vielä sitä. Joten minun mielestäni meidän pitäisi viitata myös tähän aikatauluun, joka päättää sitten kansainvälisellä kentällä myöhemmin, josta sovitaan kansainvälisesti. Ja eikä meidän pidä toimia pelkästään yksin tässä. Mitä tulee sitä meripäästöihin, mistä tämä ei ole kovinkaan yksityiskohtainen ehdotus. Tässä ei mene vielä yksityiskohtiin, kuinka merisektoria valvotaan. Ja tähän jää myöskin liikaa delegoitua säädöksiä mukaan, minun mielestäni, jotta meidän pitäisi tarkentaa kyllä näitä kohtia. Nämä ovat tärkeitä kohtia, mutta ei tämä voi olla näin epämuodollista. mitä tulee tähän ilmastonmuutoksen seuraamiseen, niin meillä on vähän vastaavainen tilanne tässäkin. Jäsenvaltiot, niiden kansallisten toimenpiteiden puitteissa, niin tässä tuntuu tavallaan taakka jäsenvaltioille, hallinnollinen taakka, joka aiheuttaa kuluja, kun katsotaan vaikutuksia mitä tämä aiheuttaa tähän mennessä. Tälläkin kohtaa pitäisi vielä tarkentaa minun mielestäni. Tekninen ja rahoituksen tuki kehitysmaille. Tässä pyydetään sitä äh, annettaisiin vuosittain. Mutta kun äh, tämä tällä hetkellä on joka toinen vuosi tapahtuvaa. Tähän syntyy kyllä lisää velvoitteita. En tiedä, onko ne tarpeeksi näitä on mietitty. Jos halutaan liikaa joskus, niin sitten kyllä sekaantuu itsekin näihin asioihin. Joten ehkä tässä ongelma on hieman tämä päällekkäisyys. Sitä artiklaa 20 kansallisten toimien tarkastelusta. Tämä on todellakin velvoite. Tässä pyydetään Euroopan unionin sisäistä järjestelmää, joka olisi rinnakkainen siihen, joka on jo kansainvälisellä kentällä tällä hetkellä käytössä jossa katsotaan juuri päästötavoitteiden saavuttamistoimenpiteitä. Tätäkin voitaisiin miettiä vähän, mikä tämän, tämä tulos olisi. No, lopuksi haluan todeta, että kyllä tuen esittelijän ponnistelu, että pyritään tekemään yksinkertaisempaa ja asiat paremmin. Mutta mietin sitä energiaa tehokkuusasia, nyt siinä yhteydessä, kun katsotaan, meillä on myöskin uusiutuvia energialähteitä koskeva erotus. Me luomme täällä aina lainsäädäntöä, joka tavallaan painaa muita alas. En tämä koskaan lopu. Kansallisella tasolla pyrimme yksinkertaistamaan asiaa ja poistamaan kaikkia mahdollisuuksia ristiriitoja. Ja Italiassa todellakin me olemme tehneet paljon lainsäädäntöä ihan loputtomiin näitä ehdotuksia. joka asiakirja, joka meille tulee käsiin, me pyrimme vähän lähentämään sitä koskemaan kaikkia muitakin alueita. Tämä työmetodina varmaankin on kyllä väärä lähestymistapa. Joten me pitäisi katsoa näitä uusia tavoitteita päästötavoitteiden suhteen. En tiedä, pitääkö tässä mennä, mennä pidemmälle kuin komission esittämät tavoitteet. Tämä pitäisi tehdä tehokkaammin ja tavallaan paremmin. Eikä joskus tämä parempi on sitten hyvän vihollinen. Että meidän pitää löytää tähän avoimuutta, selkeyttä ja tälläkin toimia sitten tämän pohjalta konkreettisesti, ihan reaalisesti. Kiitoksia.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 että ne, jotka allekirjoittavat sopimukset, täytäntöönpanisivat sitä, mihin ovat sitoutuneet. Ja tämä alue on ollut aika konfliktin täytteistä useamman suuren maan kesken, kuten tiedätte, aina kun neuvotteluita käydään. Siksi on tärkeää, että EU pyrkii antamaan esikuvan myös tulosten mittaamisessa. Ja näyttää, mitä teemme, jos me saavutamme tavoitteen. Me sillä on merkitystä sille, mitä muut tekevät, kun me näytämme, että meillä on vertailukelpoisia mittausarvoja, lukuja, mitä mitään oikeat asiat, että ollaan avoimia sen suhteen, mitä mitataan, miten mitataan. Meidän pitää yrittää siis olla esikuvia tuollakin alueella, minun mielestä. Minusta esittelijän ehdotus on hyvä. Kuten hän sanoi, tämä on hyvin teknistä, mutta on, tämä on myös äärimmäisen tärkeää, koska kysymys on ilmastopolitiikan uskottavuudesta – ei sillä ole mitään väliä, jos me teemme mahtavia päätöksiä Euroopan parlamentissa ja EU-systeemeissä. Ja ilmoitamme kunnianhimomme. Mutta sitten ei ole mitään näyttöä siitä, että me pääsemme tavoitteisiin tai että olisimme edes matkalla tulosten saavuttamiseen. Joten tämä on hyvin tärkeä tekninen raportti. Varjoesittelijänä varmasti yritän täydentää tekstiä, antaa panokseni. Mutta minusta Bas Eichhout on tehnyt oikein hyvää työtä tähän mennessä. Olen erityisen iloinen, että hän on ottanut uudistuvan energian osuuden mukaan. Tämä on tärkeää, koska kysymys on energiapolitiikasta, joka täytyy sitten raportoida luvuin. Minusta on tosi tärkeää, että merenkulkukin on mukana. Mehän olemme äh, kansainvälisen meriunionin päätöstä, jonka jäsenvaltiot ovat tehneet liittyen rikkipäästöksiin, päästöihin. No, rikkipitoiset polttoaineet meriliikenteessä ovat kyseessä. Ja on tärkeää, että meillä on hyvät järjestelmät ja laadukkaat mittaustavat sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä vähitellen. Ja kaikille meillähän on selvää, että eihän tässä pidä turhaa työtä tehdä. Tärkeät, selkeät mittaustulokset ovat se, mihin pitää omistaa autoja. Ei pidä vain paperia täyttää velvollisuuden tunnosta, vaan meidän pitää todella pyrkiä olemaan esikuvia muille maailmalle mittauspuolella. Ja silloin on, sitten on selkeää esittää tuloksia jäsentäjille, äänestäjille, joiden luottamuksesta me olemme aina riippuvaisia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 että se ei ole vääristynyt, ei ole ollut petkuttamista. Kaikki nämä ovat keskeisiä asioita, jos haluamme uskottavuutta sekä neuvotteluihin maailman näyttämällä, että neuvotteluihin vasienvaltioiden välillä ja tietysti koko päästökauppajärjestelmän toimintaan. Joten tuen komission ehdotusta. Ainut kysymys oikeastaan minulla on, koska minulla on vähän huolenaiheita kuten Gardinilla, tästä päällekkäisyydestä ja turhasta byrokratiasta, kun puhutaan näistä esittelijän ehdotuksista. Jos komissiolla on oikeus lainsäädäntöaloitteisiin, ja jos sitä pitää rajoittaa strategisesti, pitäisikö sillä sitten olla toimivaltaa, jonka myötä voidaan raportoida näistä asioista, jotka ovat olennaisia ilmastonmuutoksen kannalta. Siinähän avataan tämä Pandora-laatikko, silloin toivomuslistalle voivat jäsenet laittaa mitä tahansa oikeastaan. Eli saataisiko komission mielipide joistakin näistä esittelyn ehdotuksista? Tarkistus 18 esimerkiksi sanotaan, että Halutaan tietoa uusiutuvista energialähteistä. Kyllä, tietysti, mutta tarvitaanko sitä tässä? Kertokaa minulle, olisin ajatellut, että se menettely on muualla. Jos ei, niin ihan tietysti sitten tuen esittelijää. Olin ajattelin, että tässä voisi olla päällekkäisyyttä. Sitten tarkistus 20 meriliikenteen päästöt siis. Siinä on osatekijöitä, joista mietin, että tarvitaanko tätä keskinopeutta, keskimääräistä aikaa satamien välillä. Ja nyt siis ei sen puolen, että eikä pitäisi noudattaa sääntöjä, mutta kuka nämä tiedot oikeastaan valmistelee? Onko tämä tapa se tehdä, jos halutaan tehdä asiat tehokkaasti ja mahdollisimman vähän byrokraattisesti. Ja sitten vielä 26 tarkistus, jossa vaaditaan tietoja siitä, missä jäsenvaltioiden toiminta sopii yhteen kustannustehokkaan lähestymistavan kanssa, kun ajatellaan yleinen pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Poliittisessa mielessä jäsenvaltiolle on se vaikea tehdä, Voisin ajatella, että se olisi aika kiusallista jäsenvaltiolle tehdä niin. Tietysti olisi hyvä, jos jäsenvaltio se pitäisi tehdä, mutta en ole oikein varma tässä taas, että vielä, että äänestänkö sen puolesta vai vastaan. Ja haluaisin komission mielipiteen tästä tarkistuksesta. Tietysti Komissiota kuullaan tästä myös, mutta sitä ennen on vielä kolme puheenvuoroa jäseniltä. Haluaisin nyt tietää, että onko vielä puheenvuoropyyntöjä, koska sitten täytyy rajoittaa puheaikaa. Ensinnäkin herra Proodi. Ah, no, sitten herra ah. Koshe. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä asiakirja on tärkeä, koska ilmastopolitiikkaa pitää tehdä niin, että se on luotettavaa. Haluaisin ottaa esille sen, että kuinka on ehdottoman tärkeää päivittää meidän valvontavälineitämme, seurantavälineitämme, satelliitti, GMS, GMS järjestelmiä. Tämä on ympäristön kannalta tärkeä asia. Meidän pitää katsoa maailmanlaajuisesti, mitä tapahtuu päästökentällä. Joten kyseessä ovat tiedot, jotka ovat hyvin luottavia, yksityiskohtaisia ja kaikki kasvihuonekaasupäästöt pitäisi koota. Tällainen satelliittijärjestelmä, sen pitää olla myöskin unionin budjetissa. Ei me voi pelkästään luottaa jäsenvaltioiden hyvään tahtoon, vaan me pitää lyödä infrastruktuuri joka on meille korvaamaton, ja se onkin tärkeää meille. Sen pitää olla myöskin sitten tarpeeksi laaja niiden tietojen suhteen, mitä saamme kasvihuonekaasupäästöistä. Että vähän tutkittaisiin tarkemmin, mistä ne pääset tulevat, minkä tehtaan piipusta. Ja tämä on sellainen infrastruktuuri, joka on korvaamaton meille, erottavan tärkeä. Ja kun sitä sitten uudistetaan, niin se on myöskin taakaltaan vähäisempi jäsenvaltioille, koska se voidaan tehdä erikoistuneiden virastojen taholta. Ja samoin ehdoin kaikille jäsenvaltioille. Ja tällä tavoin jäsenvaltiot ovat myöskin samalla lähtöivalla globaalisti katsottuna. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Kolos eh, képviselő úr eh, Sitten herra Zéber. Niin, hetkinen, anteeksi. Eh, ei kun se toinen. Seber, olette toisena ennen teitä toinen puheenvuoro. Euh, euh, Haluaisin myös onnitella esittelijää tästä erinomaisesta työstä ja tukea näitä esitettyjä kysymyksiä. Erityisesti siitä, että miten sovitetaan yhteen se, mitä voidaan tehdä Euroopassa ja mitä kansainvälisesti tehdään. Mehän emme halua monimutkaistaa asioita, vaan haluamme olla luotettavampia ja tehdä asiat yksinkertaisemmin. Tämä on kysymys sekä komissiolle että esittelijälle. Tässä on suverenisuusongelma, koska jotkut maat, jotka eivät ole EU-ssa, Siis EU-ssahan ollaan tottuneita siihen, että suverenisuutta siirretään EUlle – ja komissio jopa valvoo jäsenvaltiota. Sehän on meille luonnollista, mutta sitten ne maat, jotka ovat idässä, ne eivät hyväksy, että nämä päästö ilmoitukset, niin asetetaan kyseenalaisiksi sanotaan, että esitätte näitä, mutta voiko niihin luottaa? Tämä on poliittisen filosofiaan liittyvä ongelma. Sitten joissakin maissa vaikkapa idästä eivät hyväksy tätä suverenisuuden siirtoa. No sitten on toinen ongelmakin ja paljon vakavampi kysymys. Minä olen ollut monissa COP, ilmastokopkokouksissa ja siellä on sitten tieteellisiä raportteja, tietoja kustakin maasta, perustietoja, oletamme, että ne ovat luotettavia. Mutta ilmastokop Kopissa on kyse myös poliittisista neuvotteluista ja kaupankäynnistä. Sen lisäksi, että on näitä tietoja päästöistä kustakin maasta, niin sitten loppujen lopuksi ministerit, sidosryhmät sanovat, että tietysti haluaisimme poliittisen julistuksen allekirjoittaa, kuten Kööpenhaminassa. Tai sitten harkita joitakin muutoksia kieton pöytäkirjaan. Mutta 150 000 tonnia sitä täytyy saada niin kuin Venäjän tapauksessa. Ja mikä oli sitten 90 vuoden taso ja niin edelleen. Eli poliittiseen lehmänkauppaan tässä joudutaan lopulta. Siinähän ei ole poliittisesta, ää, eh, tieteellisestä kurinalaisuudesta kyse. Onko esittelyä tai komissiolla jotakin, jotakin ajatusta siitä, että miten näitä ulkopuolella olevia kolmansia maita ystävimme kohdellaan tässä suhteessa. Elnézést az előbbi kis kalamaikája, de Pieni väärinkäsitys tästä puheenvuorojärjestyksestä. Mä no nyt todellakin herää se on. Kiitoksia. Ilmeisesti ymmärsin sen nimen väärin. Pyydän anteeksi. Tämä mietintö, joka on edessä, on hyvin kunnianhimoinen ja menee oikeastaan vähän tavoitteen ylikin. Emme tiedä muuta odottaneetkaan häneltä. Hän olisi kyllä liian dynaaminenkin ilmastopolitiikan kysymyksissä, mutta tärkein kysymys tuleekin nyt olla, jos luomme tällaista seuraus, seuraamisjärjestelmää, että se on helppo luoda kansallisella järjestel- tasolla. Eikä tämä Pitää olla tietysti eurooppalaisella kuitenkin puitteisto sille. Minusta tämä menee liian pitkälle tällä hetkellä. Ja tietenkin on mielestäni mitä muut tähän toteavat vielä. Onko tämä kaikki sitten ylipäätänsä seurattavissa ja valvottavissa? Ja ovatko jäsenvaltiot lähtevät mukaan? Koska tämä konsert, eh, korsetti, joka tässä on, on liian tiukka, menee liikaa yksityiskohtiin. Ja tässä on myöskin monia asioita mukana, jotka tällä hetkellä täytyy mukana. Jos katson näitä yksittäisiä tarkistuksia, niin täällä on aika toivekonsertti. Roadmap, Roadmap 2050 on, on tietenkin toisenlainen sisällöltään. Minusta tämä ei kuulu myöskään tähän mietintöön mukaan. Kaikki, mitä vihreiden taholta ilmastopolitiikassa on aikaiseksi, on nyt tässä toivekonsertissa mukana, vaikka kyseessä aika tekninen asia oikeastaan. Jos tämä nyt halutaan 2020 mennessä panna oikein täytäntöön ja että saataisiin faktatietoja kansainvälisiin neuvotteluihin ilmastonmuutoksesta, mutta eihän tähän kuulu mitään toiveita mukaan, mitä toivotaan jouluksi. Olisi hyvä, jos tässä puhut, pysyttäisit vaan pinnalla. Jos katsotaan, että yksityisten rahoituslähteiden käyttö ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tarkistus neljä. No tässä ollaan kyllä hyvin liukkaalla jäällä. Niin pyytäisi kyllä, että toimittaisi nyt järkevästi asiassa – ja vesiliikenne tietenkin tässä yhteydessä. Ei pidä luoda nyt uusia indikaattoreita. Ei koska yhteisölläkään ole mitään lopullista kantaa tähän asiaan. Joten me pyrimme tähän katsomaan, miten voimme ottaa realistisen kannan asiaan. ikävä kyllä en voi odottaa tässä komission vastausta enää. Nyt komissio niin puhuu tällä hetkellä jotain merkittävän pöytäkirjaan, että en päässyt ikävä kyllä kuulemaan tätä kaikkea. Kiitoksia. Nem jelezte más képviselőtársunk a hozzászólási szándék. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole jäseniltä, mutta kysynpä vielä kerran mutta näin ei näytä asioilla, että olevan, että olisi lisää. No nyt tuli kysymyksiä esille paljon. Niitä tuli komissiolle. Nyt johtaja Metzger antaa vastaukset. No, thank you. Thank you very much. Paljon kiitoksia, että kutsutte komission tänne. Kiitos valiokunnalle. Kaikki kaikilla äänillä annettiin paljon tukia komission ehdotukselle. Ja ehkä aloittaisin, kuten esittelijäkin, että kysymys ei ole mistään uuden uutukaisesta lainsäädännöstä. Seurantaa ja raportointia on tehty vuodesta 1992, noin 20 vuotta. Meillä on kokemusta seurannasta. Ajoittamme parannamme järjestelmää. kerran tehtiin niin Kioton protokollan pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen. Ja 2013 siirrymme uuteen vaiheeseen. Olemme hyväksyneet eurooppalaista lainsäädäntöä ilmasto- ja energiapaketin, joka vaatii muutavia muutoksia johonkin artikloihin. Ja kansallisella, kansainvälisellä tasolla me olemme sopineet seurannan ja verifioinnin parantamisesta – Viime vuosina on ollut 2007 Balin kokouksen jälkeen pitkiä kansainvälisiä neuvotteluita. Ja viime vuonna Durbanissa ne saatiin menestyksekkääseen lopputulemaan ja sitä ennen Cancunissa. Tämä vaatii muutaman muutoksen lainsäädäntöön. Ja sitten meillä on Euroopan 2020 strategia, jossa nämä tavoiteotsaket ja raportointivaatimukset, Mutta täytyy muuttaa lainsäädännöksi. Komissio myöskin perillä, että emme halua asettaa turhaa taakkaa jäsenvaltioille raportoinnin suhteen. Olemme siis tehneet selkeän vaikutusarvioinnin, mitä muutosten toteuttaminen maksaa. Jatka nämä lisäkustannukset mitenkään taivaaseen yllä? Ja ne ovat jäsenvaltioiden kestettävissä. Monet järjestelmät ovat jo olemassa. Jossakin tapauksessa dataa jo kerätään jäsenvaltion tasolla. Jos tarkastellaan esimerkiksi rahoitustukea kehitysmaille – aina muutos, että tämä täytyy nyt raportoida EUlle eikä ainoastaan OECDn kehitysapukomitealle. Tämä mahdollistaa EUlle, joka on Kreetan pöytäkirjan muiden sopimusten jäsen. Se nyt täyttää raportointivelvollisuutensa. Ja sitä pitää alle viivaan. Meillä on EUna raportointivelvollisuuksia kansainvälisellä tasolla. Se on lainsäädännön ytimenä. Pyrimme siihen kansainvälisellä tasolla. Olemme tietoisia päällekkäisyyden välttämisestä. Siksi näette, että erityksessä ei ole viittauksia uusiutuvan energia- ja energiatehokkuuteen – niitä käsitellään muussa lainsäädännössä. Että me emme ole tehneet mitään ehdotuksia täällä. Toinen spesifi kysymys liittyy meriliikenteeseen. Tässä me käymme talon sisällä keskustelua. Teemme vaikutusarvioita, selvittääksemme, mikä on kohtuullinen tie eteenpäin meriliikenteessä. Ja tähän liittyy myös seurantavaatimukset. Aina, mitä me tässä teemme, on, että avaamme oven seurannalle. Eli jossain vaiheessa meriliikenteestä pitäisi jotain raportoida. Asia, mikä myöhemmin määritellään primaarilainsäädännössä, josta parlamentti ja neuvosto päättävät. Toisekseen monet raportoitavien lukujen yksityiskohtaisesta määrittelystä tehdään delegoiduissa asetuksissa, säädöksissä. Meillä aikaisemmin oli tämän seurantapäätöksen soveltaminen soveltamispäätöstä. Tällaista täytyy tehdä tässä tämän päälle. Tässä oli joku viittaa siihen, että kansainvälisellä tasolla ei näitä yksityiskohtia ole. Tuo pitää paikkaansa. Emmekä me laita noita yksityiskohtia yksityiskohtaisia lainsäädäntöä. Olemme kuitenkin kansainvälisellä tasolla sitoutuneet. Sen, että me raportoimme rahoitusvirtoja ja tuen kehitysmaille mitä tuo täsmälleen tarkoittaa, tulee olemaan keskustelun alla, kun käsitellään raportointivaatimuksia yksityiskohdissaan ja se menee sitten delegoituihin säädöksiin myöhemmin. Meidän täytyy kuitenkin olla määräys tässä. Muuten joutuisimme kääntymään parlamentin puoleen vuoden kuluttua uudestaan saadakseen monitorointimekanismiin uuden muutoksen, joka ei olisi teidän aikana viisainta käyttöä. Lopuksi kysymys näistä pylväistä. Tiedämme, että pylväistä keskustellaan neuvoston kanssa. Asiasta on vain komission tiedonanto, jossa puhutaan tehokkaasta tiestä eteenpäin. Neuvosto ei ole kuitenkaan mitään hyväksynyt, joten tässä olemme pitäytyneet, konsa raportoinnin kanssa olemme vain tekemisessä viittaamasta siihen. Sillä asiasta ei ole sovittu. Edelleen tähän liittyen. Nyt puhumme vuosikertomuksista, kun me kysymys ennakoinnista ja siitä, pysymmekö kehityksen mukana. Tämä liittyy siihen, mistä on sovittu, eli energiapaketti. Ja on tapauksessa vuoteen 22 asti. Ja lainsäädännössä on jo vaatimus jäsenvaltiolle tehdä ennustuksia. Me teemme sitä vuositasolla, ehdotamme sitä Tämä on riittävää ohjeistuksen antamisen kannalta. Sitten esitettiin kysymys kansallisten inventaarien uudelleen arvioinnista. Tämä on aika monimutkainen alue. Meillä on laaduntakojärjestelmä. Kansainvälinen puoli vaatii tätä meidän täytyy tehdä sisäinen laadun tarkastus. Kansainväliset sopimukset aloittavat siihen. Sitten olemme ää, äh, YK sopimusten alla äh, velvollisia sisäiseen tarkistukseen. Me emme tee mitään päällekkäistyötä. Meidän täytyy varmistaa, että data, jonka annamme kansainväliseen ulkoiseen tarkistukseen on jo laatu varmennettu. Ja tämä tehdään yhteistyössä Euroopan ympäristöviraston kanssa ja kansallisen hallinnon kanssa. Tällainenkin kansainvälinen velvollisuus meillä on. Olen kattanut kaiken monitoroitiin mekanis- sen mekanismeihin liittyviin kysymyksiin. On kaksi kysymystä, jotka liittyvät mekanismiin. Herra Prodin kysymys ja esitykset liittyen eh, turvallisuuden ja ympäristön globaaliin monitorointiin. Komissio tukee tätä. Tämä on erilaista monitorointia ja Tämä ei ole alhaalta ylöspäin, vaan pikemminkin ylhäältä alaspäin. Tästä ei sovita kansainvälisellä tasolla. Tämä voi antaa lisätietoa. Siksi jäsenvaltiot ovat komission kanssa päättäneet siirtyä tähän suuntaan, mutta se on tämän lainsäädännön pätkän sovellusalan ulkopuolelta. Ja sitten kysymys suverenisuuden siirtymisestä. Edessänne oleva lainsäädäntö ei vaadi minkälaista suverenisuuden siirtymistä jäsenvaltiolta EUlle. Sinne pyritään ainoastaan jäsenvaltiota raportoimaan EUlle, mitkä ei ole suverenisuuden siirtämistä. Kysymys suverenisuudesta tulee aina seurannan tapauksessa esille, minkälaista dataa saa, minkälaista transparenssia pitää olla. No, se, mitä tässä ehdotetaan, on kansainvälisellä foorumilla sovittua ja muussa lainsäädännössä sovittua EU-ssa. Tässä me takaa mä ennestään, että monitorointi ja verifiointi on paikallaan, jotta kykenemme pitämään huolta nykylainsäädännön täytäntöönpanosta. Siinäpä se. Odotan jatkokeskustelua lähiviikkoina. Ja toivottavasti saamme päätöksen aikaan mitä ripeimmin, koska ensimmäinen tammikuuta 2013 ei ole mitenkään kaukana tulevaisuudessa. Én is megköszönöm igazgató a részletes és kimerít. Minäkin kiitän pääjohtajaa tästä hyvin yksityiskohtaisesta vastauksesta. Yksi puheenvuoropyyntö vielä. Nimittäin itse esittelijä. And thank you all of you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varjoesittelijöille, muille kommenteista. Aatta myös vastauksista. Mitä tästä nyt ainakin opin, että ei voi, voi olla liian dynaaminen? Mutta pidän tätä komplimenttina Seiperiltä, koska Euroopan tasolla kyllä olisi tarve dynaamisuudelle. No kommentit kuitenkin. Odotan kovasti yhteistyötä kompromisseista varjoesittelyiden kanssa, mihin suuntaan tätä halutaan viedä, mutta haluan kuitenkin painottaa, että me EU-na jäsenvaltiona olemme sitoutuneet vähäilisiin, suunnitelma, vähäilisiin suunnitelmiin, joihin Kankkunissa sitouduttiin, eli olemme sitoutuneita saamaan tuloksia aikaan noiden suunnitelmien osalta. Ja tässä yhteydessä pyydän tietoa siitä, miten se tehdään kustannustehokkaalla tavalla. Siinä mielestäni on kovasti järkeä, eikä siinä ole mitään dynamiikan kanssa tekemistä, vaan enemmänkin ihan vain talouden kanssa ekonomian kanssa. Kun katsotaan tätä vähähiilistä toimintasuunnitelmaa, jota komissio valmistelee ja parlamentti ja sen valtio vahvistavat sen, niin ei voi sanoa, että kustannustehokas tapa että jos se mainitaan, niin ei siinä mielestäni mennä liian pitkälle, jos kuuntelen Seberin sanoja, niin katsotaan mitä siinä voidaan tehdä. Sitten, että laajennetaan tätä tehokkuuteen ja uusiutuviin. No, tietysti kaikki olemme sitä mieltä, että ei tässä mitään byrokraattista yliratisitusta haluta, mutta kuten Alfred sanoi, jos katsotaan vaikutusten analysointia, niin on ihan selkeä analyysi, mitä tämä vaatii. Emme puhu tästä suuresta byrokratiasta, koska puhumme datasta, joka on käytössä joka tapauksessa. Suuri juttu tässä on se, että tieto ilmastopaketin laajentamiseksi se on olemassa, mutta ei harmonisoidulla tavalla. Ja tämä on ainoa lainsäädäntöhetki, kun se voidaan tehdä harmonisoidulla tavalla lainsäädäntöprosessin läpi. Ilmaston pääosaston Arthur tietysti rajoittautui vain ilmastopäästörajoituksiin, eikä hän tietysti ole tyytyväinen, jos asia laajenee muiden pääosastojen alueelle, mutta tieto on olemassa. Tieto, jota pyydän energian käytöstä eh, uusiutuvista, katsotaan Eurostatin tilastoja. Jäsenvaltiot ovat tiedot antaneet, mutta ei harmonisoidulla tavalla tehdä, käytetä tätä lainsäädäntöprosessia hyväksi. Tässä yhteydessä no, merenkulku. Kuten Arthur sanoi, tarvitsemme paljon tietoa, jotta voitaisiin olla varmoja, että mitä meriliikenteelle voidaan tehdä. Ja se, mitä minä tässä teen, että tieteellisten lausujen perusteella halutaan näkemys näistä indikaattorista, joista tieteentekijät kertovat, että ne ovat olennaisia, jotta näin voidaan tehdä. Eli tähän olen pyrkimässä. Tietysti olen valmis keskustelemaan, että mitä muita indikaattoreita ei mistä olevan tarpeellisia, mutta näitä indikaattoreita tarvitaan, jotta voidaan kehittää meriliikennettä ja se on ehkäpä hyvä myös käyttää tätä hetkeä nyt hyväksi. Eikä tällä mitenkään pyritä siihen, että mitään komission politiikan tekoon haluta puuttua tai viivästyttää sitä. No tämä loppujen lopuksi on lainsäädäntö, joka korvaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, kuten Arthur sanoi. Me valvomme ja raportoimme ja sitä on tehty jo 20 vuoden ajan tässä. Ei millään tavalla luovuteta suverenisuutta. Siinä vain raportoidaan ei ole, jotta varmistetaan, että tehdään harmonisoidulla tavalla, mutta myös, että varmistetaan se, että EU-kopin osana voi vastata sitoumuksiinsa, joita kansainvälisellä tasolla on tehty. Tämä on se päätavoite, kenelläkään ei, ei tästä tule lisärasitetta. Olemassa olevia tietoja täytyy harmonisoida, jotta EU voisi myös olla uskottava kumppani kansainvälisellä kentillä. Ja joskus tietysti tarvitaan tietoa myös tulevan politiikan kannalta, kuten meriliikenteessä. Tämän asia, tällaisia asioita on ehdottanut. Tietysti Chris siltä tuli kysymyksiä, kuulin myös tuen sanoja. Hillscookilta, joten tässä mielessä katsotaan nyt, miten voidaan yhteistyötä tehdä, jotta voidaan varmistaa, että lopulta sitten parlamentilla on vahva kanta, jossa löydetään oikea tasapaino sen välillä, että on hyvä harmonisoitua tietoa ilman, että siihen liittyy liiallista byrokratiaa, mutta että samaan aikaan saadaan tietoa, joka auttaa meitä myös pitkämmällä aikavälillä päästä tälle kustannustehokkaalle, vähähiiliselle strategialle, jota emme ole luvanneet pelkästään itsellemme, vaan olemme luvanneet tämän, mikä tärkeämpää, kansainvälisellä näyttämöllä. Katsokaa nyt sitä kunnin sopimusta. Meidän täytyy saada se aikaan osapuolena EUna, mutta myös jäsenvaltioina. Ja pyrin siihen, että tämän pyrin myötä vaikuttamaan siihen, että tämä saavutetaan ja toivon kollegoilta myös tukea. Menevän vähän pidemmälle kuin komissio kyllä, mutta mielestäni nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun me parlamenttina joskus pyydämme komissiota olemaan vähän kunnianhimoisempi. Ainakin avaamaan keskustelua muiden pääosastojen kanssa. Pää, ilmastopääosasto, ilmastonmuutoksen pääosastohan ei ehkä sitä välttämättä halua, mutta se ei ole meidän huolenaiheemme, vaan meidän huolenaiheemme on saada aikaan hyvää politiikkaa. Ah, eh, Kiitos kovasti, hyvät kollegat. Toivotan tietysti kovasti menestystä tässä työssä mietinnön parissa, jotta saadaan tämä menestykseksikin, niin sitten määräajat tarkistuksille 28. maaliskuuta äänestys 6. huhtikuuta sitten varmaankin heinäkuussa viimeisessä istunnossa ennen kesätaukoa olisi täysistuntokäsittely. Seuraavat kokoukset ovat sitten 25. ja 26. huhtikuuta eli pääsiäisen jälkeen. Ja siihen asti sitten kovasti menestystä työssänne ja hyvää pääsiäistaukoa.